Puhemies. Hyvät naiset ja herrat, istunto jatkuu. Aloittaisin ilmoituksella. Eilisen kokouksen pöytäkirjat on jaettu. Jos kommentteja ei ole, niin katsotaan, että pöytäkirja on hyväksytty. Siirrymme herra Koelion mietintöön. Aiheena passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka. Herra Koelio, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset, herra puhemies, komission jäsen herra Barrault, arvoisat kollegat. Ehdotus, josta tänään keskustelemme,